Do la parola al collega. Annan puheenvuoron Miroslav Mikolasikille ensin minuutti. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, podľa archívov štátnej správy a dostupnej... kollegat, eh, vuos, valtion arkiston mukaan vuosina 48-89 kommunistihallinto Slovakiassa tuomitsi 71 000 henkilöä vankeuteen. Ei ole mitään parempaa tapaa muistaa näiden poliittisten vankien ja omatunnon vankien asemaa kuin aktiivisesti laajentaa oikeuden ja oikeudenmukaisuuden aluetta niille alueille, joissa sitä pidetään joka, jos se on ollut mahdotonta. EU ei ole reagoinut tähän, mutta olen huolissani kuitenkin poliittisten vankien tilanteesta Kuubassa. Ja sen vuoksi kehottaisinkin EUta ja sen instituutioita tekemään, ryhtymään toimenpiteisiin ja vapauttamaan nämä ihmiset. Kuuban No niin, puheenvuorot pitää saada esittää järkevissä olosuhteissa. Kiitos. Nyt puheenvuoro edustaja Kasmarikille minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kuulijat. Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta, joka käsitteli siis Kuubaa. En ymmärrä, minkä vuoksi eurooppalaiset Fidel Castron ystävät puolustavat tätä vallankumouksen aatetta, joka on jo romuttunut. Meidän täytyy puuttua hallinnon uhrien tilanteeseen, jotta ihmiset ymmärtäisivät, mikä on tilanne. Joskus, joskus uhrit myötävaikuttavat historian muutokseen. Näin toivottavasti tapahtuu nytkin. Toivottavasti hallinno, hallinto ei enää aiheuta uusia uhreja. Toivottavasti se kykenee analysoimaan omaa tilannettaan ja muuttumaan mutta minä en voi hyväksyä sitä, että monet ihmiset hyväksyvät Kuuban järjestelmän. Mielestäni se on vääränlaista solidaarisuutta. Meidän tulisi tunnustaa se, missä Kuuba on onnistunut, mutta toisaalta... Puhuja keskeyttää. Maria Muuni. Kiitos. Maria Muisteurgissa. Minuutti. Puhemies. Haluan puhua Rua Munisen nimissä selvittääkseni, että Espanjan valtuuskunnan äänestys tarkistuksessa kaksi QE-ryhmän tarkistuksessa äh, oli sellainen, että tämä äh, tarkistus oli hylättävä, vaikkakin siinä kulutettiin tukea Espanjan puheenjohtajamalta Kuupatoimissa. Siitä huolimatta emme voi allekirjoittaa tällaista tarkistusta, joka on erillään muusta päätöslauselmaesityksestä ja meidän sitoumuksemme eri puolueiden ja ryhmittymien kanssa aiheutti tilanteen, jossa emme voineet allekirjoittaa tätä edellistä tarkistusta. Ja tarkistus kaksi QE-ryhmältä ei kirjaimellisesti ottaen myöskään vastaa Espanjan puheenjohtajamaan kantaa asiaa he haluavat saada uudet puitteet Kuupasuhteille, mutta ei kuitenkaan niin, että yhteinen kanta kaadetaan kokonaan, niin kuin kirjaimellisesti Guen tarkistuksissa todetaan. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi Rovas Roitova. Vážený pane předsedo, bylo mi ctí dnes podpořit usnesení o věz... Kiitos, puhemies. Minulle oli äh, kunnia tukea tätä Kuuban päätöslauselmaa ei ainoastaan entisen kommunistisen maan kansalaisena, vaan myös, äh, koska olen tavannut henkilökohtaisesti näitä toisinajattelijoita Kuubassa. Ja olen puhunut esimerkiksi Dan Ferreiran kanssa ja keskustellut äh, myös, tai ollut kiinnostunut tämän esimerkiksi sairaanhoidon surkeasta tilasta, jos jollain ei ole dollareita, hän ei saa liioin lääkkeitä. Kollegani siellä on auttanut toisin ajattelijoita tässä hankalassa tilanteessa, mutta nyt hänetkin on pidätetty. Olen todella iloinen siitä, että tämä päätöslauselma hyväksyttiin näinkin laajasti. Ja siinä vaaditaan oikeuksia puolalaisille. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Daniel Annan, minuutti. Puhemies, kukapa olisi ajatellut 20 vuotta sitten, kun Euroopan ilma oli mm, sakeana sortuvien muurien pölystä, mutta ähm, Havannassa vielä punaista lippua liehutettiin ja ajateltiin, että Fidel Castro äh, kuolisi rauhassa. Äh, Thomas More on sanonut, että aina, ainoastaan kuoleman avulla pääsemme eroon tyranneista. Äh, Kommunistinen hallinto johtuu toisaalta siitä, että Amerikan saarto johti siihen, että kuubalaiset eivät joutuivat taloudelliseen taloudellisen ikäiseen. Ja toisaalta se johtuu siitä, että tässäkin parlamentissa on henkilöitä, jotka taikka ähm, puolustavat Kuubaa väärin perustein. Toivottavasti tämäkin parlamentti kasvaa aikuiseksi ja näkee sen ulkopuolelle, kuinka mukavaa on pitää Che Guevara teepaitaa päällään. Täytyy, tä, toivotaan, että historia ratkaisee tämänkin ongelman. Kiitos. Kiitos ja seuraavaksi Philip Kreis, minuutti. Ja, dank u voorzitter. Ik heb eh, voor die Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän Kuuban päätöslauselman puolesta sen vuoksi, että se on kuitenkin kohtuullisen kriittinen päätöslauselma Havannan totalitaarista hallintoa vastaan. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kehottaa neuvostoa lopettamaan pyrkimykset normalisoida suhteet Kuubaan sen vuoksi, että kysymys on yhä vielä kommunistisesta diktatuurista, jossa ihmisoikeuksia poljetaan törkeällä tavalla. Haluaisin myös kehottaa uutta korkeaa edustajaa olemaan menemättä pitemmälle kuin mitä komissio. Esimerkiksi Louis Michel on käynyt useita kertoja Kuubassa eikä lainkaan edes kritisoinut Kuubassa ihmisoikeuksien ja demokratian puutetta. Minusta se ei ole hyväksyttävää Euroopan unionille, että lähdetään samaan hiekkalaatikkoon leikkimään Kuuban diktatuurin kanssa. Kiitos. Edustaja Czarnevski. Presenti naula. aula. Onko hän läsnä? No niin, present. Ei. Muita. Puheen äänestysselityksiä ei ole pyydetty. No, l'onorevole sulla, sull'in... Kuuba-asiasta. Joten sitten seuraava aiheeseen sijoittaminen vähähiilistä teknologiaa. Edustaja Kalinowski. Prego. Przewodniczący, głosując za rezolucją, chciałem... Puhemies, kun äänestin tästä päätöslauselmasta, halusin tukea alhaisten päästöjen teknologioita. Tämän suunnitelman tehokkuus riippuu EUn ei rahoituksesta, mutta myös yksityisestä rahoituksesta. Euroopan tämänhetkinen taloudellinen tilanne kyllä on peruste rahoitukselle. Ilmastonmuutos ja energiavarojen vähäisyys ovat tosiasia nyt meillä on mahdollisuus päästä pois kriisistä. Ilmastonmuutos toimin. Tämä on myös mahdollisuus eurooppalaiselle maataloudelle, maaseutualueelle, erityisesti kun ajatellaan uusiutuvien energialähteiden kehittämistä. Kiitos. hlasoval Myös minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Ja minusta tämä on avainväline muuttaa Eurooppa innovatiiviseksi taloudeksi ja asettaa sille korkeat ja kunnianhimoiset tavoitteet. Toivon, että komissio vuoteen 2011 mennessä yhteistyössä EIBn kanssa kykenee tukemaan ja antamaan suunnitelman uudistuvien energialähteiden kehittämiseksi ja myös älykkäiden verkkojen kehittämiseksi. Tässä on, on kysymys Euroopan investointipankin tuesta nimenomaan uudistuvalle energialle. Me tarvitsemme enemmän varoja tähän. En hyväksy sitä, että alhaisen hiilin teknologian avulla hyökätään myös ydinvoimaa vastaan. Ydinvoima on puhdas ja kestävä energialähde. Mark Kiitos panie przewodniczący. Panie przewodniczący, nie mogłem poprzeć tej... rezolucji. En voinut tukea tätä päätöslauselmaa, jos kohta aihe on erittäin tärkeä Euroopan unionin taloudelle. Meidän kuitenkin täytyy panna merkille se, että äm, tässä päätöslauselmassa peräänkulutetaan merkittäviä varoitu, rahoituksen keskittymiä, jotka keskittyvät vihreään energiaan. Tämä on kuitenkin ristiriidassa energiasolidaarisuuden kanssa. Solidaarisuuden kanssa sellaisia maita kohtaan, jotka käyttävät paljon hiiltä. Meidän täytyisi pikemminkin siirtyä vihreään talouteen sujuvasti, pehmeästi. Muulla, muussa tapauksessa työpaikkoja menee ja se on aika paha asia tässä taloudellisessa tilanteessa. Kiitos. Eh, Sophie Aukoni. Non è Si, prego. Monsieur le Président. Puhemies, hyvät kollegat. Sintia myrsky kohtasi Ranskaa 27. päivä helmikuuta ja lähes 60 henkeä menetti henkensä ja, ja kymmenet tuhannet ihmiset joutuvat muulla, muulla tavoin vaikeuksiin. Euroopan unionin on toimittava nyt esimerkillisesti ja siksi itse henkilökohtaisesti olen mukana laatijana tässä päätöslauselmassa jossa peräänkuulutetaan Euroopan komissiolta äh, tiukkoja toimia. Me haluamme rahoituksellista apua solidarisuusrahaston puitteissa. Jos otamme huomioon tämän öö, draaman äh, ja tämän öö, myöskin vaikutukset Britannian normaalia alueella, meidän on saatava öö, rahoitusta sosiaalirahaston ja muiden rahastojen puitteista. Ja Euroopan komissio on myöskin tehtävä nopeat tutkimukset siitä, miten paljon varoja tarvitaan. Olen varma siitä, että meidän on vihdoinkin saatava aikaiseksi todelliset pelastuspalvelujoukot Euroopan unioniin, koska ne voisivat tarjota välttämätöntä lisäapua tämän tyyppisissä katastrofitilanteissa. Edustaja Kelli oli, ei, ei, ei ollut itse asiassa nyt vuorossa, mutta annoin nyt poikkeuksellisesti tällaisen luvan. Nyt herra Kelly. Uh, I just want to say that... Puhemies, ihan lyhyesti vaan haluaisin sanoa, että nyt on korkea aika laatia asiakirja ydinenergiasta, jossa linjattaisiin niitä ongelmia ja niitä turvallisuustoimia, jotka tulee ottaa huomioon. Meidän tulisi jatkossa tutkia asiaa niin, että kansalaiset voisivat tehdä valistuneita päätöksiä. Tällä hetkellä hän kansalaisten parissa valitsee paljon skeptisismiä ja epäilyksiä Tällä tavalla voisimme kyllä varmastikin helpottaa tätäkin keskustelua, joka liittyy hiiliteknologiaan. Ja nyt on Liettuan ja Viron itsenäisyyden julistuksen muistopäivä. Haluan muistuttaa teitä siitä. Bene, riprendiamo. Hyvä. Ja sitten voimme todeta, että istunto päättyy ja istunto jatkuu taas kello 15 iltapäivällä. Auhittava.